johtaa vahvistuneeseen parlamenttien väliseen yhteistyöhön ja varmistaa myös demokraattisen parlamentaarisen valvonnan etämaissakin. Kiitoksia ja tervetuloa. Now I give the floor to... Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujallemme, Van Bremt, puolitoista minuuttia. <laughs> Kiitokset puhemies, puheenjohtajat, kun kuuntelee tämän päivän keskustelua, niin huomaa erään seikan, nimittäin sen suuren kysymyksen, joka on kaikille ryhmille tärkeä, tuo taloushallinnon kysymys, economic governance, mutta tämä vain vaikuttaa yhteisymmärrykseltä, koska on melkoinen ero siinä, miten tämä tulkitaan, kun katsotaan neuvostoa, miten neuvosto tämän tulkitsee ja se näkemys neuvoston päätelmistä siellä äh, keskitytään yksipuolisesti siihen, mitä neuvoston mielestä on tarpeen, nimittäin säästää, säästää ja sitten vielä säästää. Tämä on lähestulkoon ideologia, tämä on melkein talouden laki. Kun säästetään, niin kaikki muuttuu jälleen hyväksi. Me taas emme tulkitse taloushallintoa, economic governance, näin päinvastoin ei pelkästään meidän ryhmämme sano näin. Katsokaa ekonomisteja, katsokaa Financial Timesia eh, ja ei tämä ole mitään sosialistista propagandaa lehdeltä, kun sanotaan, että jos pelkästään säästetään yhä heikkenevässä taloudessa, on siitä seuraamuksena, että on yhä hankalampi maksaa velka takaisin. Sen sijaan tarjotaan myös investointeja, tarvitaan myös investointeja Erittäin hyvä esimerkki tästä, mikä on tarpeen, on se, että tarvitaan työllisyysasteen nostamista. Silloin voidaan maksaa velat takaisin kaikissa jäsenvaltioissa. Pitää voida investoida koulutukseen, pitää voida investoida perheen ja työelämän yhdistämismahdollisuuksiin. Ja kun katsotaan jäsenvaltioita, juuri näistä investoinneista on pulaa. Tarvitaan visio talouspolitiikan visio ja keinot, jolla kaikki toteutetaan. Sillä hetkellä voidaan nähdä, miten tämä parhaimmin saa muotonsa. Uskon, että tässä on nimenomaan suuri ero, miten me ja miten neuvosto economic governance-termin näemme. Kiitos. No, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Langelle puolitoista minuuttia. Signor Presidente, signor Presidente del signor Presidente della Commissione. Hyvät eh, neuvoston ja komission puhemiehet, haluaisin saada, että EPPn kanta on erittäin selkeä itse asiassa EPPlle tämän hyvin vakavan kriisin ratkaisu, kriisin johon EU on nyt vajonnut, ei onnistu muuta kuin syventämällä talouden hallintaa ja yhteisömetodia. Tästä ei ole epäilystäkään. Tarvitaan lisää yhteisöllisiä keinoja, tarvitaan taloudellinen hallintoa, tarvitaan selkeitä yhteisen valuutan mekanismeja euroalueella – jotta voisimme selvitä tästä kriisistä. Mutta tämä merkitsee, että jokaisen toimielimen neuvoston, komission ja parlamentin on kannettava oma vastuunsa eurooppalaisten edessä. Täällä on sanottava hyvin selvästi, että nämä suurimmat ryhmät, enemmistö ryhmistä Euroopan parlamentista ovat valmiita tekemään yhteistyötä toimielinten kanssa, jotta voitaisiin soveltaa yhteisömetodia jotta voitaisiin ottaa käyttöön talouden hallinta ja jotta voitaisiin antaa yhteiselle valuutalle riittävät ja tarvittavat olosuhteet, joilla kriisistä selvitään. On aivan selvää tänä päivänä, että toisin kuin Demarit ja Ferreira ovat sanoneet, komissio on osoittanut, että ei se ollut mikään neuvoston tai parlamentin heijastuva, vaan, vaan siellä heijastellaan Euroopan intressejä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 pysyvä tukimekanismi on myönteinen asia, mutta meiltä puuttuu strategista suunnittelua, joka Euroopan unionin tulisi järjestää. Euroopan unioni luotiin, kiitos vahvan hallinnon. Nyt tämä talouskriisikin voidaan varmasti ylittää vahvan hallinnon ansiosta joka mahdollistaa sen, että talouspolitiikat voivat kunnioittaa myös poliittisia päätöksiä. Ja meidän täytyy toimia nyt, jotta asiat voisivat hoitua. Eurooppa on taannut meille 50 vuotta hyvinvointia ja meidän velvollisuutemme on jatkaa tätä hyvinvointia kansalaisillemme. On erittäin tärkeää, että kehityksen täytyy kehittyä aikana, jolloin kaikki globaalissa järjestelmässä muuttuu. Mikä on Eurooppa? Millaiseksi se sukeutuu? Onko se teollisuuden alue? Onko se palveluiden alue? Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa, joka perustuu talouden hallintoon pikemminkin kuin siihen, että lähdetään vesittämään Eurooppaa. On selvää, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole kunnioittaneet vakaussopimusta. Muistaakseni Rehn on sanonut, että vain yksi maa on täysin kunnioittanut sitä. Kukaan muu ei ole täysin täyttänyt kaikkia velvoitteitaan. Meidän täytyy tukea niitä maita, jotka ovat myrskyn silmässä tällä hetkellä. Missä on suurten maiden vahvuus? Siinä, että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 sitovat johtopäätökset, koska tämä on ensinnäkin luottamus- ja vastuukriisi. Luottamus perustuu tulojen ja menojen tasapainoon. Yli 20 vuoden aikana suurin osa Eurooppaa on elänyt ja kuluttanut tänään huomisen varoilla ja vielä ylihuomisenkin on eletty seuraavien sukupolvien kustannuksella jotka ovat vielä pienempiä ikäluokkia. On myös tulkittu vakausvälineitä hyvin liberaalisti. Jos isot voivat tehdä näin, kun kotimaan tilanne sitä vaatii, on muidenkin helpompi noudattaa samaa mallia. Siksi, jotta voidaan vahvistaa varainhoidon kuria ja ottaa vakavasti tasapainoisen budjetin vaatimukset, nähdään, miten Euroopan uskottavuus toimii. Kolmannekseen tarvitaan ihan selvästi jonkinlainen seurantamekanismi. Olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on hyväksynyt eurooppalaista taloushallintoa koskevat päätelmät – tämän velkakriteerin ja myös äh, varhaisen välintulojärjestelmän. Sen sijaan, mitä me todella <coughs> tarvitsemme, ja voin vain tukea päätelmiä, jotka Verhofstadt esitti, on todellinen taloushallinto, todelliset automaattiset sanktiot, sellaiset, jotka purevat. Me odotamme saavamme komissiolta puiteehdotukset tulevasta kriisimekanismista heti tulevina kuukausina. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Annan puheenvuoron Paseskulle ensimmäiseksi. Puhemies, ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni koskien tätä uutta toimenpidepakettia, jolla vahvistetaan budjettikuria ja laajennetaan talouden valvontaa. Minun mielestäni nämä ehdotukset ovat tarpeellisia ottaen huomioon erot eri jäsenvaltioiden välillä – budjetti- ja veropolitiikan noudattamisessa. Talouskriisi on johtanut huolestuttavaan tilanteeseen eri maissa, joihin kuuluu myös Romania. Olen sitä mieltä, että kaikkein tärkein edistys tarkoittaa uusia makrotaloudellisia valvontapuitteita, joiden kautta voidaan havaita epätasapainot ja riskit jo, etu, jo ajoissa. Työryhmän ehdotukset, jotka koskevat talouden hallintoa, jota johti herra Van Rompuy, merkitsevät askelta eteenpäin. Sen täytäntöönpano tulee luomaan uudet puitteet kriisien hallintaa varten. Edelleen haluaisin todeta, kuinka tärkeä on asetus, joka käsittelee kansallisten budjettien yhteensopivuutta eurooppalaisten standardien kanssa. Mikään jäsenvaltio ei voi olla noudattamatta tätä kriteeriä tulevaisuudessa a soron következő magyar elnökség számára... Niin, kiitoksia. Unkari on seuraava puheenjohtajavaltio ja sillä olemaan suuri, suuria tehtäviä käsissään. On Lissabonin sopimus, ää, Meillä on talouden hallintakysymykset edessämme aikamoinen haaste. Uudet jäsenvaltiot, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella, katsovat kyllä tarkkana sitä, mitä eurovyöhykkeellä tapahtuu. Meillä on perussopimukseen asettamat velvoitteemme. Meidän täytyy vahvistaa euroa ja tämä tuo muassaan tiettyjä velvoitteita. Meidän täytyy tukea eurooppalaista solidaarisuutta ja sen jälkeen mitä Irlannissa tällä hetkellä tapahtuu, niin se on kyllä aika Ähm, huolestuttavaa. Kohta täytyy kääntää katse kohti Portugalia ja Espanjaa. Eurovyöhyke ei saa luhistua. Neuvosto, kuten tavallista, on toiminut myöhässä jälkijunassa, mutta hyvä, että se on kuitenkin toiminut. Jos me saamme aikaan talouden hallinnointia, niin se tulee olemaan historiallista Euroopan unionissa, mutta toki meillä on useita kompastuskiviä vielä edessä. Me olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että Unkarin puheenjohtajavaltiona tulee tekemään kaikkensa. Madame Figureido. Seuraavaksi Figureido, olkaa hyvä. A maior greve geral dos últimos 20 anos. Esta luta Portugalissa on koettu suurin lakko vuosien. Tämä taistelu, eh, jota on käyty myös muissa eh, maissa, kuten Kreikassa ja Ranskassa, nämä on ilmentynyt näiden lakkoina. Mikä on ollut komission ja neuvoston vastuu he ovat ohittaneet nämä mielenosoitukset ja jatkaneet omalla politiikan linjalla ja, kor- ja jatkaneet jääräpäisesti tätä politiikkaa, joka on aiheuttanut nämä tilanteet, joissa ihmiset nyt ovat. Euroopan haavoittavaisuus ja on, on seurausta toteutusta politiikasta pääomamarkkinoiden mm, toiminta ja rajoitun, ke, rajoitan keinottelu on johtanut tähän samoin kuin vakaussopimus talouksien väliset erot ovat vain kasvaneet, köyhyys ja työttömyys ovat sietämättömällä tasolla ja yhteiskunnallinen liikehti, liikehtyminen vain lisääntyy. Mitä te aiotte tehdä, kuinka saadaan aikaan murros tähän politiikkaan ja saadaan aikaan politiikka, jonka avulla voidaan arvostaa työtä ja löydä työpaikkoja? Teraz pan Paska. Prosim, pane poslanče. Seuraavaksi edustaja Paska Eh, eh, rokovanie Európskej rady koncom októbra prebiehalo... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, hyvä puhemies. Niin, kaikissa maissa talouspolitiikkaa on rukattu, jotta voitaisiin päästä ulos tästä kriisistä, jotta voitaisiin saada aikaan talouskasvua. Kreikan jälkeen Irlanti, myös muutkin eurovyöhykkeen maat ovat hankalassa tilanteessa. On vaikea tehdä hyviä päätöksiä. Epätodennäköistä on se, että hallitukset haluavat luopua taloudellisesta suvereenisuudestaan ja antaa toimivaltoja EU-instituutioille. Siksi meidän täytyy järkevästi keskustella ajatuksistamme siitä, miten, me, miten saamme Euroopan pois tästä hankalasta tilanteesta. Emme saa aliarvioida yksittäisten hallitusten ponnistuksia. Hehän haluavat tietysti itse päästä pois kriisistä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brons. Kiitoksia. Eurooppa-neuvosto toisti vanhan iskulauseen. On vältettävä kaikenlaista protektionismia ja koetettava saada tästä kilpailuetua irti ottavat liikkeet torjuttua. Nyt on tehty ennen kaikkea nousevista talouksista, kuten Kiinasta, jonka kanssa emme voi kilpailla. Ongelmallinen on patenttioikeusrikkomuksia, on äh, lapsityötä, rikotaan työntekijöiden kaikkia oikeuksia. Ollaan pidetty valuutta tahallisesti sellaisella tasolla, että saadaan siitä hyötyä. Mm, on joko suhtauduttava tilanteeseen yksittäisinä valtioina, mikä minusta olisi parempi, tai sitten kollektiivisesti suojauduttava tältä epäreilulta kilpailulta. Eh, kilpailuetu ei saa olla sellainen, joka luodaan tällaisin keinoin niin, että tästä syntyy kollektiivinen haitta euroalueen maille. Jos nämä maat saavat toimia näin, eikä ole kyseessä arvon oikealle tasolle saattaminen, siitä on ikäviä seuraamuksia. Seuraavaksi Odi, olkaa hyvä. President, president du Conseil européen. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston ja komission puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä julkisia kuluja koko maan osan laajuudessa. Kun ajatellaan näitä suuria haasteita, on hyvä, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten kesken on käyty suurta keskustelua yhteisöllistämisestä ja julkisten kulujen yhdistämisestä. Puhun, otan tässä esimerkiksi Lamassuurin esimerkiksi eh, meillä on 27 armeijaa, 27 hallintoa, mm, toimintaa ilman koordinaatiota, Euroopan laajuiset verkostot, jotka on yhdistettävä edelleen energiaverkostot ja niin edelleen. Haluaisin ehdottaa, että antaisimme riippumattomalle taholle julkisten kulujen arvioinnin kolmella tasolla, Euroopan kansallinen ja hallitusten taso, mm, aloitettaisiin laaja asia koskeva keskustelu, että sitä voitaisiin myös sitten tiedottaa tilintarkastustuomioistuimelle ja kaikkiin jäsenvaltioihin. Näin ehdotan parannusta koko maan osan julkisen talouden hallintaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Fasikola Benajevaa. Kiitoksia kovasti. Hyvä komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, neuvoston puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston kokous, kokouksessa nähtiin, kuinka Euroopan johtajat vastasivat talouskriisiin ja sen seuraamuksiin. Se, että keskitytään yksin budjettiin, ei riitä. Talouskriisissä on muutakin kuin vain velan hoitaminen. Mekanismien täytyy kattaa muutkin asiat kuin vain velka. Muuten emme onnistu. Eläkeuudistukset ja niiden seuraamukset – alijäämiin ovat myöskin tulleet keskustelun aiheeksi. Olemme olleet liian kiireisiä, olemme, emme ole muistaneet yksityiskohtia. Jos ö, eläkkeitä otetaan huomioon, niin sitten ö, kyllä löytyy monia muitakin asioita, ö, joita ei ole otettu huomioon alijäämiä laskeltaessa. Tarvitaan vakaita toimia. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin esittää muutaman kommentin, jotka koskevat sitä, mitä tänä aamuna sekä puheenjohtaja Van Rompuy että puheenjohtaja Barroso totesivat. Näyttää siltä, että kumpikin heistä kiistää, kiistää sen, että euroalue on kriisissä ja nyt olemme murtumassa, romahtamassa. Monet tuolla puolella kieltävät myös kaiken. Herätkää jo. Ihmiset haluavat tukea kotimailtaan ja huomaavat nyt, ettei täällä edes istu juuri ketään heitä edustamassa. Tämä on yksi suurimmista kriiseistä, mitä meillä on ollut. Tämä on vakava. Kysyisin Barrosolta ja Van Rompailta, voitteko te kertoa minulle, kun puhutte hetken kuluttua, mikä on teidän varasuunnitelmanne? On nimittäin oltava jonkinlainen varasuunnitelma vai annatteko tämän kaiken vain tapahtua, kunnes päädytään raunioihin? Tämä on mielestäni suurin kriisi, joka meillä on koskaan ollut. Tämä koskee jäsenvaltiota kautta koko linjan. Te olette velkaa ihmisille sen, että teillä on varasuunnitelma. Kertokaa meille, onko teillä sellainen sellainen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kalpelge, minuutti. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä neuvoston edustaja. Olen tyytyväinen huomatessani, että neuvosto piti eläkeuudistusta tärkeänä Meillä on ollut vakaus- ja kasvusopimus, mutta valitettavasti eh, tämän sopimuksen myötä tasaveroisia mahdollisuuksia ei tarjota kaikille. Muun muassa Unkaria on diskriminoitu. Eläkeasiat ovat meille erittäin tärkeitä. Olemme keskustelleet tästä asiasta myös eh, alijäämään liittyen. Haluamme varmistaa sen, että tiettyjä jäsenvaltioita vastaan, eh, valtioita ei syrjitä, ja siksi onkin otettava huomioon eri olosuhteet silloin, kun puhutaan budjetista ja muista uudistuksista. Me olemme jo saaneet tämän asian esityslistalle joulukuun neuvoston huippukokoukseen ja toivon, että hyväksytte sellaisia toimia, jotka eivät ole luonteeltaan syrjiviä. Ja kun puhutaan lainsäädännöstä ja tulevasta työstä, niin on tärkeää aloittaa lainsäädäntötyö mitä pikimmiten, koska muussa tapauksessa emme saa tätä asiaa onnistuneeseen päätökseen. Kiitos. Papadopulo on seuraava puhuja. Puhemies, Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ovat kaikki käyneet läpi talouskriisin nyt selvästi tarvitaan tiukkoja toimia. On euroskeptisyyttä, epäilystäkin, eikä se auta talouskriisissä. Sen sijaan tarvitsemme yhteisön solidaarisuutta, yhteisön tahtoa, visiota, luottamusta Euroopan mekanismeihin ja erityisiä toimia, jotta saadaan aikaan rakenteellisia muutoksia maatasolla, mutta myös EU:ssa. Meidän on lisättävä työllisyyttä, kasvua, nopeutettava sitä me tarvitsemme myös strategioita. Voitteko puhua hiukan hitaammin? Niin, kuten olin sanomassa, meidän on tuettava taloushallintoa, me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme statististen tilastotietojen tarkastusta, siis jonkinlaisen pysyvän hallintojärjestelyn mielestäni se hyödyttäisi myös Euroopan kansalaisia. Tämä kriisi koskee meitä kaikkia, ei pelkästään niitä maita, jotka kokevat sen pahimmillaan juuri nyt. Me tarvitsemme toimien koordinointia ja yhteisön solidaarisuutta. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Madeleine. Kiitoksia puhemies. Euroalue on romahtamaisillaan ja herra Barroson on seurattava tätä romahtamista. Vuosikausia on annettu miljarditukea Kreikalle, Espanjalle, Portugalille, Irlannille. Näin ei ole voitu saada heikkoja talouksia kilpailemaan Saksan ja Ranskan vahvan talouden rinnalla. On annettu uskomattomia määriä. Yksi kolmannesosa Kreikan väestöstä on virkamiehiä ihmisiä ja me tiedämme, että tämä kaikki mm, maahanmuuttajien äh, vastaanottaminen on maksanut Euroopalle miljardeja ja nyt he istuvat kotona tekemättä työtä. Näin on saatu aikaan 20 prosentin työttömyys. Meidän on nyt saatava vahvempi talous näihin maihin, mutta tämä on kaikki pelkkää laastarointia melkoisiin haavoihin. Pitkän aikavälin kysymys kuuluu, olemmeko me valmiita rakenteellisesti tukemaan näitä heikkoja maita verovaroin? Ja vastaus siihen on ei. Haluankin kysyä teiltä, herra Barroso, eikö oikeastaan Kreikan rakma ja Irlannin oma raha ole se ainoa pitkän aikavälin ratkaisu, jolla me pääsemme näistä ongelmista ja puhutaanko tästä ratkaisusta vakavasti kyseessä olevien maiden kanssa? Kiitoksia. Kelly on seuraava. As uh, an Irish MEP... Irlantilaisena meppinä ei ole mukavaa kuulla, tulla, tän, tulla tänne ja kuulla, kun kaikki puhuvat meidän taloustilanteestamme. Jokin vuosi sitten meitä pidettiin varsinaisena talousihmeenä ja menestyneenä. Suuri osa irlantilaisista on kuitenkin tyytyväinen voidessaan tukea eurooppalaisia ystävä, ystäviämme ja kollegoitamme. Joku täällä sanoi, että tämä ongelma johtuu Irlannin poliitikkojen typeryydestä ja ahneudesta, kun ottivat huomioon vain kapitalismin ehdot. Meidän täytyy oppia läksymme. Täytyy muistaa, että se valvonta-arkkitehtuuri, joka perustettiin tässä vähän aikaa sitten. Täytyy pitää huoli siitä, että se toimii. Täytyy tunnustaa se, mitä on tapahtunut. Ja jos asiat karkaavat käsistä, niin siitä täytyy, siihen täytyy puuttua heti. Kiitoksia kovasti, Kelly. Seuraavaksi Balsitis. Puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission puheenjohtaja. Olemme nyt aloittaneet keskustelun hyvin tärkeistä asioista, talouden hallinta tulevaisuudessa ja niin edelleen. Uskon, että pian tulemme keskustelemaan myös yhteisestä verojärjestelmästä, koska havaitsemme, mitä vaikutuksia vahvalla eurolla on talouksiimme. Pankkitestit tehtiin kuusi kuukautta sitten ja tulokset olivat pettymys. Meillä ei siis ollut käytettävissä luotettavia tietoja ja näin ollen emme voi, ne, emme voi myöskään tilanteesta päästä ulos. Haluaisin todeta komissiolle, että se olisi, sen olisi oltava aktiivisempi tulevaisuudessa lainsäädäntöehdotustensa kanssa, koska tulemme tarvitsemaan enemmän ponnisteluja ja, ja enemmän ymmärrystä rahoituksen valvonnasta ja muista valvonnasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Zver. Kiitoksia herra puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Haluan myös osallistua lyhyesti tähän keskusteluun. On hyvin selvää, kenen vika tämä kriisi oikeastaan on. Osa pankkialasta on tehnyt bisnestä ilman riittäviä takeita, ottanut liian suuria riskejä ja hallitukset ovat sortuneet liiallisiin menoihin. On ollut kyseessä yhdenlainen jakelumentaliteetti. Tässä on olemassa erilaisia malleja. On niitä, jotka pyytävät suurinta mahdollista yhteisvastuullisuutta, siis apua, ja jäsenet yrittävät ennen kaikkea etsiä enempää suurempaa vastuullisuutta nyt, kun pyritään löytämään kriisistä jonkinlainen ulospääsytie. Olisi aivan oikein, että kriisin aiheuttaja olisi mukana löytämässä sille ratkaisua. Ne, jotka kritisoivat säästötoimia, ovat varmasti väärällä tiellä. Nyt olisi oikein, että kaikki veronmaksajat. Mr. Petru Luhan. Edustaja Petru Luhan, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. E, apreciez că raportul referitor la guvernarea economică... Puhemies, talouden hallintoa koskeva kertomus on uuden lähdön merkki, eli sitä kautta voidaan päästä elinkelpoiseen toimintaan. Tarvitaan vahvempia instituutioita, tehokkaampaa talouden hallintaa. Suositukset, jotka koskevat sitä, että kansallisella tasolla luotaisiin tahoja, jotka voivat riippumattomalla tavalla arvioida ja suunnitella mm, julkisen talouden hallinta, ovat tarpeellinen pohja, jotta päästään avoimeen järjestelmään Euroopan unionissa. Olen tyytyväinen siitä, että kukin jäsenvaltio voi nyt selvästi selittää, mikä on analyysin perusta kullekin julkista taloutta koskevalle toimelle – me tarvitsemme lähestymistapaa, joka perustuu luottamukselle ja vastavuoroiselle tuntemukselle. Tarvitsemme erityisiä toimia niin, että meillä olisi luotettavaa, avointa talouden hallintoa, että voisimme käydä keskustelua kaikista toimista, jotka on kussakin jäsenvaltiossa hyväksytty, siis kun kyseessä on toimet, joilla voi olla vaikutuksia koko EU. We have two more speak. Vielä kaksi puhujaa ennen kuin annan puheenvuoron puheenjohtaja Barosolle. Ensinnäkin edustaja Ferreira. Obrigada, senhor presidente, por me dar eh, a palavra, mas eu pedi... Puhemies, kiitoksia puheenvuorosta. Oikeastaan olin pyytänyt eh, mahdollisuutta puuttua keskusteluun kollegan puheenvuoron jälkeen. Olisin oikeastaan halunnut käyttää puheenvuoron sinisen kortin eh, mekanismina kautta. Haluaisin, että herra Angel kertoisi, mikä hänen, mitä hänen mielestään ovat ne konkreettiset erot kriisin hallinnassa mm, komission ja Merkelin ehdotusten välille. Mikä ero näissä on? Haluaisin, että hän selvittäisi tämän, koska komission ensimmäinen ehdotus oli eurooppalainen ehdotus. Se heitettiin roskakoppaan ilman mitään keskustelua julkisuudessa, kun huomattiin, että se ei sopinut eh, Saksan intresseihin. Mr. Angel, would you like... Angel, haluatteko vastata? <coughs> Muito rapidamente, eu queria dizer que não há dúvidas nenhumas que... No... Sanoin, että ei ollut epäilystäkään siitä, että Euroopan prosessi on pysyvä valtiomielinen välinen keskusteluprosessi, mutta komission kanta on aina pyrkinyt puolustamaan yhteisömetodia ja syventämään yhteistä valuuttaa. Täällä on jäseniä, jotka harjoittavat kansallista politiikkaa Euroopan parlamentissa, kuten Rova Ferreira. Tämän voin todeta jälleen. Brigado, thank you. Kiitoksia. Ja lopuksi edustaja Feila. Puhemies, Euroopan unioni on tällä hetkellä suurten uudistusten edessä. Meidän on reagoitava kriisiin, meidän on puolustettava yhteisövaluuttaa ja me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat tosiaan kaikkia jäsenvaltioita. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa talouspoliittiseen ohjaukseen – ajanut tiiviimpää yhteistyötä 27 jäsenvaltion välillä. Me kannatamme kasvua ja kasvu- ja vakaussopimuksen tiukkaa soveltamista yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä. Eli me koemme, että tämä on tärkein taho, joka on ajanut rahastoa näiden jäsenvaltioiden velkojen hallinnoimiseksi. Me haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä myös neuvoston kanssa. Meillä on kuusi mietintöä tästä aiheesta ja me otamme niissä selkeästi kantaa. Kiitoksia ja nyt hyvät kollegat. Jotta voisimme kuulla muutamia vastauksia tähän keskusteluun on paras. Um- Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, minä vastaan kahteen konkreettiseen kysymykseen ja esitän erään yleishuomion tämän aamun keskustelun jälkeen. Ensinnäkin kysymys, jonka herra Schulz otti esille, hyvin tärkeä sellainen Irlannin stressitesteistä. Haluaisin todeta seuraavaa. Yhteinen stressitestimetodologia, josta on sovittu eurooppalaisen tasolla, on ollut hyvin tiukka näiden käänteisten makrotalouden ilmiöiden kohdalla, mutta tämä koko testi on tehty kansallisten valvontaviranomaisten toimesta ja sitä vain koordinoitiin Euroopan tasolla. Sitä koordinoi CDS, mutta ei ole ollut mitään Euroopan unionin toimivaltuutta tähän tarkoitukseen. Haluan korostaa tätä, että tähän asti, aivan viime aikoihin asti, unionilla ei ole ollut tällaista vastuuta. Tämä tulee nyt muuttumaan ensi tammikuussa. Silloin me saamme uuden rahoitusalan arkkitehtuurin ja valvonta-arkkitehtuurin voimaan komission ehdotusten pohjalta ja neuvoston ja parlamentin asiasta sovittua. Me saamme kolme eurooppalaista valvontatahoa pankille, vakuutuksille ja Euroopan järjestelmäriskien ryhmän valvomaan makrotaloutta ja siihen liittyviä seikkoja. Näin saamme paljon tehokkaammat välineet ja infrastruktuuria, jotta voimme tehdä nämä testit seuraavalla kerralla hyvin paljon tehokkaammalla tavalla. Joten haluan tässä kohtaa vain korostaa, että me emme ennen tätä kriisiä olleet tilassa, jossa meillä olisi ollut niitä välineitä, joita luemme nyt. Ja näin pääsekin toiseen asiaan, eli siihen, millä tavalla käsittelemme tätä kestävän kriisin mekanismia. Tarkoituksena niin ei ollut ottaa tämä asia esille, mutta kun tämä nyt konkreettisesti otettiin esille, niin minun on selvästikin tähän vastattava. Yksimielisesti, siis todellakin yksimielisyydellä valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät pyytää tällaista pysyvää mekanismia. Minä kuulun niiden joukkoon, jotka varoittain viittasivat aiheen arkaluonteisuuteen ilman kunnollista valmistautumista ja viestintää. Mutta asia otettiin esille ja siitä tehtiin päätös ja nyt meidän täytyy hyvinkin vastuullisesti toimia. Ja minä uskon, että tämänpäiväiset kommentit eivät välttämättä helpottaneet tilannetta. Tilanne on edelleenkin hyvin hankala. Ja nyt mielestäni me kaipaamme toimia, eikä ainoastaan kritiikkiä. Tilanne on globaalisti hyvin arkaluontoinen. Joskus kritiikki ei ole hyvästä ja minun mielestäni nyt ei ole paikalla lähteä spekuloimaan tulevia ongelmamaita. Meidän täytyy vain käyttää olemassa olevia tarpeellisia toimia, jotta voidaan varmistaa riittävä vakaus finanssipuolella. Enkä lähde tässä nyt spekuloimaan varasuunnitelmista. Me Teemme läksymme. Me keskustelemme näistä asioista vastuullisesti jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Ja mitä tulee komission rooliin, niin haluan vielä kerran selkeän sanakääntein todeta, että niin kuin te tiedätte, niin komissio on aina esittänyt hyvinkin kunnianhimoisia suunnitelmia. Me toivomme kunnianhimoista eurooppalaista taloushallintoa, mutta meidän täytyy olla myöskin realistisia. Me emme voi mennä pidemmälle kuin mistä on sovittu jäsenvaltioiden keskuudessa. Siitä ei olisi hyötyä, jos sopimuksia on solmittu ja sehän on parannus joka tapauksessa aikaisempaan tilanteeseen, niin on turha lähteä keskustelemaan mistään ihanne maailmasta, koska siihen ei kuitenkaan päästä. Komissiolla on oma roolinsa ja se tulee pitämään sitä kiinni. Me tulemme toimimaan mahdollisimman kunnianhimoisesti yhteishyvän hyväksi. Me haluamme saada aikaiseksi euroalueella vakautta, mutta ei ainoastaan euroalueella. Ja sanottakoon suoraan tämäkin asia, ja sitäkään ei täällä tunnustettu. Jotkut teistä totteisivat, että ongelmat liittyvät euroalueeseen, mutta eihän kyse ole vain ja ainoastaan euroalueesta. Euro ei ole ongelma. Minä olen vakuuttunut siitä, että tilanne olisi vielä heikompi, mikäli meillä ei olisi euroa laisinkaan, mutta ilmeisesti tämä on päässyt unohtumaan joiltakin tässä salissa. Joillakin ei-euromailla on samanlaisia tai jopa pahempiakin ongelmia velkataakan suhteen. Ja maat, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita, mutta haluavat päästä unionin jäsenvaltioiksi, kuten Islanti, olivat konkurssin partaalla ja haluavat päästä e- euroon ja Euroopan unionin jäsenvaltioksi, mutta Heillähän ei ollut euroa silloin, joten ei euro ole ongelma. Nyt meidän täytyy vain tunnustaa tämänhetkiset faktat euroalueella, paneutua ongelmiin ja pyytää jokaiselta jäsenvaltiolta sitoutunutta toimintaa yhteistyön hengessä, riippumatta siitä kuuluuko euroalueeseen vai ei. Minä uskon, että kaikki ymmärtävät, että tässä nyt on kyse yhteisestä hyvästä. Yhteis, yksissä tuumin voimme ratkaista tämän ongelman ja siksipä komissio tulee vastuullisesti pyrkimään mahdollisimman pitkälle menevää yhteistyötä, mutta me haluamme tehdä tiivistä, lojaalia yhteistyötä neuvoston huippukokouksen edustajien ja parlamentin kanssa. Tämä on se viesti, jonka haluamme teille välittää. Markkinat ovat hyvin hyvin hauraat ja meidän täytyy pitää nyt vain pää kylmänä ja katsoa asioita todellakin Äh, luottavaisin mielin ja katsoa asiaa siten, että meillä on tämä yhteinen eurooppalainen vastuu. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja Barroso. Sitten kauniiksi lopuksi neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuy. Puhemies, arvoisat kollegat, äskettäin todettiin, että komission ja neuvoston toiminnan välillä on selkeää eroa. Tämä on kuitenkin nyt ensimmäinen kerta, kun tällaista esitetään. Tai laulaisimme jotenkin epävireisesti. Kyllä, me suhtaudumme kriisiin aivan samalla tavoin ja jos jotkut ovat esittäneet kommentteja ikään kuin aihepiirin ulkopuolelta, niin suhtautuisin tähän todella varovaisesti. Mielestäni meidän on otettava käyttöön Eurooppa-lähtöinen lähestymistapa rauhoituttava ja toimittava sillä tavoin, että me enää joudu kriisin syv- syövereihin. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Jotkut teistä puhuivat siitä, että nyt on syytä ottaa opiksi. Kuitenkin ranskaksi sanotaan, että menneisyyden painolasti kulkee meidän mukanamme. Jos muistelemme menneisyyttä, sovimme vakauskysymyksistä, jota on nyt hieman äh, väljennetty, eikä sitä välttämättä ole täysin sovellettu. Nyt kuitenkin äh, meitä säätelee Lissabonin sopimus, äh, jonka puitteissa meillä on tiettyjä toimintatapoja ja myöskin sanktioita, joita voidaan ottaa käyttöön, jos joku maa ylittää hyväksyttävän vajeen alijäämän rajaan. Tämä on löydettävissä Lissabonin sopimuksesta. Nämä kaikki ongelmat on kuitenkin saatu järjestykseen. Me olemme vahvistaneet kasvu- ja vakaussopimusta ja ensimmäistä kertaa olemme ottaneet käyttöön makroekonomisen valvontajärjestelmän. Ja voin vakuuttaa teidät siitä, että jos kyseinen valvontajärjestelmä olisi ollut käytössä jo muutama vuosi sitten, tällaista tilannetta ei koskaan olisi syntynyt. Me olemme törmänneet tiettyjen maiden kiinteistöromahdustilanteeseen ja myöskin kilpailuun vääristymiin. Nämä kaikki ovat nyt kysymyksiä, joista meidän on otettava opiksemme. Ja mitä taas tulee Lissabonin sopimukseen, sitä muutetaan, jotta voitaisiin antaa oikeudellinen perusta tiettyille perustuslakioikeuksille, eli toimintamahdollisuudet tällaisissa kriisitiloissa, tilanteissa. Mutta me missään tapauksessa ryhdy käsittelemään joka osalta Lissabonin sopimusta ja uudistamaan sitä, koska se veisi meidät äh, aivan liian etälle ja haaskaisimme siihen energiaamme. Mitä kriisimekanismia ei sinänsä ole olemassa. Kun törmäsimme Kreikan äh, ongelmiin, meidän oli pakko luoda tuollainen kriisimekanismi ja ne 750 miljardia, jotka otettiin käyttöön toisessa kriisitilanteessa, sekin perustui siihen, että luovasti tulkitsimme Lissabonin sopimusta. Joten me olemme nyt äh, <clears throat> opettelemassa asioita ja yritämme ottaa opiksi kaikesta siitä, mihin olemme törmänneet kriisin aikana. Vakaussopimus oli liian heikko, sitä ei myöskään sovellettu, emme myöskään valvoneet riittävästi. Makrotalouskysymyksiä ja kriisireaktiojärjestelmää ei ollut. Nyt monet jäsenmaat ovat suhtautuneet asiaan varsin vakavasti. He ovat käynnistäneet uudistusohjelmia jopa täysin vastoin julkista mielipidettä. Usein on toimittu varsin rohkeasti – ei pelkästään maissa, jossa jännitteitä on, vaan myöskin muissa maissa. Me toimimme vastuumme mukaisesti. Hyvät äh, kollegat, äh, älkäämme aina lähtekö osoittamaan sormella vihollisia tai niitä, jotka ovat jollakin tavoin vastustavalla kannalla. Nyt on puhuttu ei pelkästään Irlannista, vaan myöskin Portugalista. Ja tässä yhteydessä haluaisin tuoda esiin luvut. Julkinen vaje on 9,3 tällä hetkellä ja vuonna 2016 6 prosentin luokkaa ja 2020 vuonna noin 4 prosentin luokkaa. 3,6 on Portugalin tämänhetkinen korkotaso. Se on varsin alhainen. Kyse ei ole siis eh, kiinteistöalan kriisistä, mitä eh, tällaista vyöryvää liikehdintää ei ole odotettavissa. Myöskin Portugalin pankit ovat hyvin pääomitettuja ja mitä ongelmaa sen osalta ole olemassa. Ja se ei myöskään ole luonteelta mitenkään tarttuva sairaus, jo näin voi sanoa. Se on kriisi, joka perustuu selkeihin taloudellisiin seikkoihin. Ne, jotka peräänkuuluttivat toimielinten yhteistyötä, voin vakuuttaa teidät kaikki siitä, että puheenjohtajuuden tasolla me teemme kaiken yksissä tuumin. Ponnistuksia on tehty, sopimuksia on solmittu, esimerkiksi Task Force-ryhmässä ja myöskin komission päättävissä elimissä ja myöskin muissa elimissä toimitaan kriisin valvontajärjestelmän pystyttämiseksi. Ja se, mitä tulee vuoden 2011 budjettiin, valittelen sitä, ettei asian osalta päästy sopimukseen. On sitten kuitenkin vielä eräs huomio. Te kaikki olette Euroopan parlamentin jäseniä ja, ja kuulutte eri poliittisiin perheisiin. Minun on joissakin yhteyksissä äh, kuitenkin todettava, että eroja on paljon ero siinä, mitä kuulen äh, pääministereiden puhuvan neuvostossa ja taas äh, sen välillä, mitä kuulen puhuttavan täällä äh, Euroopan parlamentin täysistuntosalissa. Ja kuitenkin kyse on saman poliittisen perheen jäsenistä – Usein oman urani aikana olen törmännyt tällaisiin konfrontaatiotilanteisiin omassa puolueessani, mutta kun puhutaan johdonmukaisesta ja yhteistyöstä toimielinten välillä, niin olen todella vaativainen ja pyrin tekemään kaiken sen, mitä tehtävissä on yhteistyön lisäämiseksi. Mutta olen myöskin sitä mieltä, että kaikilla poliittisilla tasoilla on toimittava yhteistyössä, jotta johdonmukaisuus kasvaisi suhteessa tämänpäiväiseen tilanteeseen. Jotkut totesivat, että tiukkuutta harjoittavalla politiikalla ei löydetä ratkaisua vaimia kaikkeen. Se on totta, mutta sitä kautta on kuitenkin käytävä. Jos olisimme olleet varovaisempia makrotaloudellisella ja budjetin saralla, emme olisi tilanteessa, jossa nyt olemme. Mutta myöskin myönteistä kasvu- ja työllisyyspainotteista politiikkaa tarvitaan. Olen kuitenkin tästä tyytyväinen, vaikka kielteisiäkin asioita paljon on. Kuitenkin taloudellinen kasvu Euroopassa on, on nyt kasvussa sen jälkeen, kun olimme noin 11 kuukautta kourissa. 30-luvun kriisi myöskin syntyi rahoitusongelmien pohjalta. Ja sen jälkeen samantyyppiseen tilanteeseen ei olekaan törmätty kuin vasta nyt. Olemme saaneet aikaiseksi noin puolentoista prosentin kasvua, keskivertaista kasvua, kaikkia maita. Ongelmat eivät kosketa niin paljon. Joihinkin maihin saadaan jopa kahden ja kolme ja puolen prosentinkin kasvut. Ja mitä taas työllisyyteen tulee, työllisyys on kasvussa suhteessa vuosituhannen alkuun. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että puoli vuotta sitten tehdyt ennusteet kasvusta ja työllisyydestä olivat alhaisemmat kuin mitä todellinen tilanne nyt on. Tilanne on aika vakaa puhumme nyt sitten minkä tyyppisestä hyvänsä äh, laskumallista kasvun suhteen, vaikkapa ulkomaankaupasta tai, tai muusta. Mutta niin kuin tiedätte, äh, ongelmia on joissakin maissa, mutta siitä huolimatta